Pyytäisin teitä kaikkia istuutumaan. Niin, me tiedämme kyllä. Hyvät naiset ja herrat, jostain ohjelmistovirheestä johtuen teillä ei ole äh, tavanomaisia nimiä paikoillanne. Saattaa siis olla, että että paikallanne lukee joku toinen nimi. Voitte kuitenkin istuutua tavanomaiselle paikallanne. Me yritämme korjata tuo virheen mahdollisimman pian. Koskapa täällä on kuitenkin vielä hyvin paljon tilaa jos ette halua istuutua paikalle, jossa teidän nimenne ei lue ja haluaisitte etsiä paikan, jossa teidän nimenne lukee, niin etsikää se vähän myöhemmin. Herra Marias. Herra puhemies, ongelma ei ole se, kenen nimi on milläkin paikalla. Minä panin korttini laitteeseen ja siihen tulee toisen kollegan nimi laitteeseen. Se tarkoittaa sitä, että